Yksi sosiaalista pitäisi tappaa. Kiitos, kiitos. äänestä. päättyy. Adopted. Hyväksytty. Sitten kuusi mukainen vastalause. GMO. NK63XT25 muuntogeeniselle maissille ja sen luvan antamiselle vastalaus. Okay, we have to vote, sorry. Sorry, sorry. Säytyy äänestää kohdista 13 ja 14 yhdessä. Saman maissin luvan antaminen. Esittelijä Silvi Godin. Siitä ensin opetusohjelmaehdotuksesta, jos ensimmäistä ei hyväksytä. Silvi Godinin jättämästä ehdotuksesta äänestys alkaa. Everybody had voted. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt äänestämme tässä toisesta työjärjestyksen mukaista vastalausetta, joka tulee Bartostaassilta ja muilta. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme kohtaan 15. Tämä liittyy EUn toimielinten avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen ja lahjomattomuuteen. Esittelijänä, valmistelijana Nessa Childers. Kompromissi yksi ensin. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kuusi Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Chi a favore? Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksyt. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksyt Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksyt 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 21 kahdessa osassa, osa 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksyt Osa 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta vastaan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 tyhjä, hyväksytty. 24 kahdessa osassa, osa yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, osa kaksi puolesta vastaan, tyhjä, tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 47. Tässä mukana ECRn suullinen tarkistus. Tämä suullinen ensin, onko siihen vastustusta? Ei vastustusta. Kukaan ei vastusta, eli äänestämme. Tarkistus 47, huomioiden ECRn suullinen puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavana tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 55, kahdessa osassa osa 1, puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty ilmeisesti. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 64. Kolmessa osassa osa yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta eh, koneellisesti muutetussa muodossa. Avete votato tutti, il voto Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. Congratulazioni ovviamente alla relatrice. Onnittelut ilman muuta esittelijälle, Rova Schiller. Can I ask to hold... Uh, Voisinko pyytää jäseniä ja muita ihmisiä, jotta ei kiinnosta seuraava kohta, että lähtivät huoneesta? Pyydän. I ask another time to all the people who are Pyydän vielä, että ihmiset, joita ei kiinnosta, seuraava kohta, että lähtisivät salista. Seuraavahan on kohta 16 esityslistallamme. Eurooppalainen ohjausjakso talouspolitiikan koordinointia varten vuotuinen kasviselvitys 2016. Aloitan heti antamalla puheenvuoron esittelijälle, joka on Andrei Kovacev. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Yritän hyvin lyhykäisesti selittää nyt tämän oman lausuntoluonnokseni tärkeimmät pointit. Te tiedätte, että tämä tutkimus julkaistiin muutama päivä sitten. Tässä on kysymys talouspolitiikasta ja edistyksestä ja siinä halutaan valvoa ja miettiä, millä tavalla päästään kohti Eurooppa 2020 tavoitteita. Valitettavasti kehitys joillakin alueilla on ollut hyvin rajallista viime vuosina. On erittäin tärkeää vahvistaa sitoumuksemme kunnianhimoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan täytyy osoittaa kansalaisilleen, että sillä on vahva strategia ei pelkästään elvyttämisen nopeuttamiseksi, vaan myös pitkän, pitkäaikaisen kestävän kasvun tielle pääsemiseksi. 2020 strategian tavoitteet ovat edelleen täysin päteviä ja tämä EU voi hyödyntää hyviä puitteita, joilla parannetaan kasvua ja työllisyyttä. Meillä on Lissabonin strategia ja meillä on nyt kattavampi strategia, joka on nyt puolessa välissä ja sitä täytyy vahvistaa entisestään. Meillä on nyt viiden vuoden kriisihallintajakso takanamme nyt muutos on hitaasti menemässä siihen suuntaan, että voidaan keskittyä pitkän aikavälin Eurooppa-visioon. On tärkeää, että Eurooppa 2020 uudelleen tarkasteltu strategia vahvemmin otetaan mukaan eurooppalaisen talouden ohjausjakso prosessiin, niin että voidaan valvoa myös näitä EU, Eurooppa 2020 ei-sitovia tavoitteita. Ympäristö- ja kansanterveyskysymyksillä täytyy olla vahva paikkansa talouden ohjausjakso prosessissa, koska tällä alueella täytyy saavuttaa kestävää kasvua ja kehitystä. Yleisesti ottaen tuen komission lähestymistapaa avainkysymyksiin keskittymisessä, mutta meidän täytyy muistaa, että talouden vihertäminen ja investointi kestävämpään kansanterveysjärjestelmään parantaa kilpailukykyämme, tarjonnan turvallisuutta, samoin kuin kansalaistemme hyvinvointia ja terveyttä eurooppalainen talouspolitiikan ohjausjakso on tässä asemassa. Ympäristö- ja terveyskysymyksiä täytyy ajatella niiden rajallisessa roolissa ja ottaa huomioon EU 2020 suuremmat tavoitteet, kasvu- ja työpaikkojenkin luominen. On huomattu, että jopa lamavuosien aikana työllisyys näillä kahdella sektorilla nousi. Päätös virtaviivaista ohjausjaksoa on, tässä on nähty, että että maakohtaisissa suosituksissa on merkittävästi kuitenkin vähennetty investointeja ympäristö- ja terveysalalle. Tässä on 42 ollut näitä suosituksia 2014 vuonna maakohtaisissa suosituksissa ja nyt vain 15. Täytäntöönpano suositusten osalta on ollut usein heikkoa, koska suositukset ovat olleet liian epämääräisiä tai ne ovat keskittyneet pelkästään niiden ympäristö- ja kansanterveyskysymyksissä kansantaloudelliseen kestävyyteen. Tässä täytyy saada aikaiseksi lähentymistä, mitä tulee taloudellisten ja sosiaalisten indikaattoreiden osalta. Tämä voisi olla hyvä tapa myös lisätä omistajuutta ja kannustaa maita siihen, että ne eivät leikkaa lyhyen aikavälin rahoitusta ja toimi niin, että jättävät huomiota pitkäaikaiset vaikutukset budjettipäätöksillänsä. Tässä täytyy muun muassa ajatella EUn 2030 kestävän kehityksen agendaa ja sen suhteen tehtyjä sitoumuksia. Samoin kuin ottaa huomioon tämänhetkiset aloitteet, esimerkiksi kiertotalous. Lopuksi sanoisin vielä muutaman sanan sen siitä, minkä, mielestäni, minkä vuoksi mielestäni terveydenhoito tarvitsee enemmän huomiota eurooppalaisessa ohjausjakson puitteissa. Me tiedämme, että EUlla on rajalliset toimivaltuudet tällä alalla, mutta todellisuus näyttää meille, että että kovasti myös tällä sektorilla tarvitaan parempaa yhteistyötä, jotta voidaan saada todellinen panos aikaiseksi kasvulle ja työllisyydelle. Tässä terveyssektorin täytyy antaa hyviä tuloksia ja tässä on paljon vielä liikkumisen varaa, toiminnan varaa niin, että voidaan poistaa tai vähentää eroavaisuuksia eri maidenkin välillä. Minä lopettelen tähän kollegani varjoesittelijät ja tulevat vielä puhumaan ja minä teen kyllä varjoesittelyiden kanssa tässä koordinointityötä. Kiitos varjoesittelijät SJD, herra Zorinjo ensin. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästänsä työstä. Haluaisin keskittää oman puheenvuoroni kolmeen osaan, kolmen asian komission tiedonannossa niin, että tästä voidaan saada vielä parempi. Komission tiedonannossa sanotaan, että tässä täytyisi ottaa huomioon ympäristö ja terveys, taloudellinen ulottuvuus. No, tämä on aivan epäilemättä aivan totta. Nyt täytyy ottaa huomioon esimerkiksi kestävän kehityksen elementit, investoinnit, ympär- yhteiskunnalliset kysymykset, ympäristöasiat, mutta jos nämä perustoiminnat, niiden lisäksi otettaisiin myös konkreettisia asioita mukaan ohjausjaksoon. Meidän ehdotuksemme esimerkiksi energiatehokkuudesta, digitelevisiosta ja Eurooppa 2020 tavoitteiden täysi integrointi eurooppalaisen ohjausjaksoon, nämä olisivat hyviä asioita. Tekstissään esittelijä keskittyy näihin avainasemiin, 2020 tavoitteiden integroimiseen, kiertotalouteen, koulutukseen, kestävään kehitykseen ja kasvuun ja tässä on myös terveyskysymykset otettu vahvasti mukaan, mutta tätä, tässä tarvitaan vielä hieman enemmän. Tässä on, tietysti lausunto on kovin lyhykäinen, siihen ei paljon mahdu, mutta siinä tarvitaan vielä hieman enemmän. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä maailma, jossa me elämme. Ja se huomiota meidän täytyy nyt antaa pakolaisille. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan paremmin vahvistaa terveyssektoria eurooppalaisella kasvun tiellä meidän täytyy ottaa 2020 aloit- tavoitteissa mukaan huomioon mukaan ottava kehitys ja vihreä kehitys. Ja meidän täytyy miettiä, mitä vaikutusta tällä voi olla esimerkiksi työllisyyden luomiselle. Se, että otetaan nämä mukaan näihin tavoitteisiin, ei tämä mene muuta vastaan, vaan se on pikemminkin sen puolesta. Me voimme esimerkiksi vahvistaa hyvien käytäntöjen vaihtamista terveyssektorilla. Me voimme myös nyt ryhtyä linjaamaan näissä Euroopan komission asiakirjoissa näkymiä 2020 vuoden jälkeenkin terveyssektorilla, ympäristösektorilla ja muilla sektorilla meidän täytyy katsoa jo 2020 vuoden vuotta pitemmälle ja miettiä niitä sitoumuksia, joita on tehty ja joita täytyy toteuttaa. Mielestäni on tärkeää nyt, että koskaan ei unohdeta keskeistä ideaa. Eli meillä täytyy olla huomioon näissä ohjausjaksoasiakirjoissa kestävä kehitys ja kasvu ja työllisyys. Kiitos. Mr. Faria. Kiitos. Sitten herra Faria. Obrigado, president. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin myös omalta osaltani kiittää eh, edustaja Kovacekia ja kiittää todella onnitella häntä tästä työstä, jota hän on tehnyt tekstinsä osalta. Eri toteutus nyt puhutaan vuotuista kasvuselvityksestä 2016 vuodella mä haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että olen vahvasti yhtä mieltä siitä, mitä valmistelija on esittänyt. Tehokas resurssien käyttö ja vahvempi panostus vihreään kasvuun, se voi tuoda Euroopalle kilpailukykyä ja kestäviä työpaikkoja. Se, mitä hän nyt sanoo komission analyysipilarista investointien osalta, meidän täytyisi jatkaa hyvin päättäväisellä tavalla investointien edistämistä. Ja huolellisesti täytyy su- arvioida eurooppalaisella tasolla käytössä olevia välineitä, kun tehdään strategisia investointeja. Täytyy myös miettiä kansallisella tasolla, mitä tapahtuu. Ennen kaikkea tässä täytyy pystyä investoimaan semmoisille, sellaisille alueille, joilla saadaan aikaiseksi kestävää kehitystä, jolla voidaan vastata 2020 tavoitteisiin. Meidän täytyy ottaa huomioon ympäristö- ja energiakysymys. Energiasektorin täytyy olla tehokkaampi ja paremmin eri maiden välillä yhteen sopiva, niin kuin kollegakin toi esillä. Vain tällä tavalla voidaan saada enemmän tehokkuutta ja tuotantoprosesseihin vauhtia ja Tämähän johtaa sitten parempaan kilpailukykyyn ja suurempaan työpaikkojen määrään. Mitä tulee tämän analyysin toiseen pilariin, niin tässä kyllä varmasti työllisyyden luominen on aivan prioriteettiasemassa. Näin voidaan vastata, täytyy pystyä vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin ja me tarvitsemme riittävän pätevää ja kokenutta työvoimaa ja näin me voimme saada myös luovempaa, lisäarvoa tuottavampaa taloutta. Tässä on sanottu, että tässä tarvitaan parempaa yhteensovittamista koulutusjärjestelmän ja yliopistojen ja yritysmaailman välillä. Tämä on aivan välttämätöntä myös työmarkkinoiden kannalta. Meidän täytyy parantaa sosiaalisen turvajärjestelmien toimivuutta olen täysin yhtä mieltä tässä valmistelijan kanssa. Meidän täytyy parantaa laatua, kestävyyttä ja tehokkuutta. Tässähän on kysymys myös kilpailun, kilpailukyvystä ja siitä, että kansalaiset enemmän arvostavat valtiota. Euroopan tasolla pitää pystyä myös parantamaan terveyspalveluiden saantia ja tähän haluaisin lisätä sitä, että jopa tällä tavalla, aivan kuten valmistelija jo tuossa sanoikin, terveyssektoria ei riittävässä määrin investointimielessä tarkastella. Meidän pitäisi tehdä hieman enemmän tämän asian suhteen. Mitä tulee tässä nyt sitten julkisen talouteen? Tässä on vielä ja sen politiikkaa meillä on vielä matkaa jäljellä, kun haluamme luoda kestävää kehitystä. Meillä täytyy olla innovaatiolle veromyönnytyksiä. Meidän täytyy tällä tavalla myös edistää kiertotaloutta. Lopuksi vuosi, tällaisen vuosi, vuotuisen kasvuselvityksen prosessia täytyy parantaa. Meidän täytyy ottaa huomioon 2020 strategian tavoitteet, työllisyys, kestävä kasvu, syrjäytymisen torjunta ja niin edelleen. Tämä on aivan välttämätöntä ja tässä täytyy toimia myös kansallisella tasolla vahvasti. Meidän täytyy saada EU-ssa enemmän lähentymistä aikaan eri jäsenvaltioiden välillä. Täytyy myös muistaa pakolaisille annettava tuki. Minä täysin tuen sitä, mitä kollega, kollega tästä aikaisemmin sanoi. Kiitos. Thank you very much. And now, Mr. Kiitoksia. Sitten herra Schleck. Thank you, Mr. Chairman. Please allow me. Kiitos, puheenjohtaja. On sitä kiittää herra Kovacekia eh, tästä esityksestä. Jasno vidljivi. Stoga se nadam kako ćemo dodatno osnažiti ruski put – voin yhtyä eh, kaikkiin tässä esitettyihin ja tehtyihin ehdotuksiin ja painottaisin vielä muutamaa seikkaa. Ensinnäkin kiertotalous on varsin tärkeä kokonaisuus ja lainsäädäntö liittyen jätteiden hallintaan. Ja olisi hyvä vähentää energiariippuvuutta, jos vain mahdollista. Ja voin tukea kestävän kasvun tukemista ja kilpailukyvyn edistämistä. Toisaalta kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja roolia tulisi vahvistaa. Mitä tulee ohjausjakson arviointiin, olisi tärkeää, että arvioisimme myöskin ilmastonmuutosvaikutuksia ja toisaalta minkälaisia suunnitelmia taloudellisesti ja sosiaalisesti on tehty, jotta saataisiin synergiaedut hyödynnettyä mahdollisimman hyvin kansalaisyhteiskunnalle tulisi saada vahvempi ääni näissä kysymyksissä. Ja toteaisin vielä, että terveyskysymykset, niitä ei ole riittävän hyvin painotettu esityksessä. Ja jäsenmaiden tulisi myöskin eh, koulutusjärjestelmäuudistuksia uudistuksia tukea ja toisaalta eh, älykkäästä erikoistumista, koska tällä tavalla on mahdollisuus luoda vihreitä työpaikkoja ja vähentää työttömyyttä ja näin saada EU kasvun tielle. Juuri tällaisia toimia tarvitaan. Kiitos. Uh, no Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, ei näyttäisi ainakaan. Annan puheenvuoron Janko Deskulle komissiosta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti ja ensin haluaisin kiittää siitä, että tämä tärkeä mielenkiintoinen aihe täällä on nostettu esiin. Kiitokset valmistelijalle. On hyvä, että tähän asiaan kiinnitetään riittävästi huomiota. Ympäristön pääosastossa tehdään muiden yksiköiden kanssa yhteistyötä esimerkiksi eh, pääsihteeristön kanssa ja muiden pääosastojen kanssa. Viime vuonna huomio kiinnittyi erityisesti makrotalouden vakauteen liittyviin kysymyksiin ja kasvun kysymykseen, ja tämä ihan perustelluista syistä. Komissio halusi, että suosituksia paremmin täytäntöön pantaisiin ja että aikataulu saataisiin tiivistettyä. Tässä yhteistyötä on tehty ja on myöskin tutkimustuloksia siitä, että ympäristöpolitiikka mukanaan tuo uusia työpaikkoja ja kasvua, varsinkin jos esimerkiksi hoidetaan nämä ympäristökysymykseen liittyvät fiskaalikysymykset kunnolla. Tämä saattaa työmarkkinoihin hyvinkin vaikuttaa ja olemme tutustumassa tähän liittyviin tutkimuksiin jäsenmaiden osalta paremmin ja kollegat komissiossa todellakin käsittelevät asiaa. 2015-2016 maakohtaiset suositukset tulevat keskittymään myös ympäristökysymyksiin ja maaraporteissa tämä asia tullaan huomioimaan. Nehän sitten ovat julkisesti jäsenmaiden saatavilla. Ja toteaisin vielä, että teemme yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Meillä on asiantuntijaryhmä, joka käsittelee nimenomaan kysymystä siitä, miten voidaan parantaa ympäristöllistä panosta liittyen tähän Euroopan ohjausjaksoon toisaalta toisinpäin. Kiitos. No, kiitos. Ja vielä kerran puheenvuoro esittelijälle. Keskustelun johtopäätökset. Kiitos kovasti kollegoille arvokkaista puheenvuoroista, panoksesta mietintöön. Todellakin kaikki aiheet, joita painotitte, ovat tärkeitä. Yhdessä varmaan saamme lopulta hyvät suositukset hyvän lausunnon puoleltamme. Energiatehokkuus, ilmastonmuutos, sosiaaliset ympäristölliset asiat, maahanmuuttopaine. Myöskin koulutuksellinen näkökohta, miten energia- ja ympäristöalan päteviä ihmisiä saataisiin enemmän vihreitä työpaikkoja Mielelläni kuulin komissiolta, että heillä on tietoja ympäristöpolitiikasta, vihreistä työpaikoista jäsenvaltiokohtaisesti. Mielelläni näkisin tiedot, tuli jäsenvaltiokohtaiset tiedot. Ei pitäisi jatkea sitä, ettei terveysasiat ole tarpeeksi mukana. ja pyre joiltakin jäsenvaltiolta vähentää maakohtaisia suosituksia terveysasioissa ja että yritetään välttää sitä, että komissio antaisi tällaisia suosituksia tällä alalla ajatellen, että tämä on selkeä subsidiariteettia ja vain jäsenvaltioiden asia. Mutta minun mielipiteeni on, ja varmaan sitä tuetaan, että pitää vaatia sitä, että terveysosatekijä on vahvemmin mukana ohjausjaksossa. Vielä kerran kiitoksia kovasti. Minun puoleltani odotan hyvää yhteistyötä kaikkien varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Thank you to you. And now I think that we... Kiitos teille. Nyt täytyy muutamaksi minuutiksi keskeyttää odottaen komission edustajia seuraavasta kohdasta, mutta ennen kuin keskeytän, täytyy muistuttaa, että määräaika tarkistuksille on 8. joulukuuta kello 12 vain englanniksi, koska kuten tiedätte, tästä kohdasta on aina sama aikaongelma. Elvivalikunnassa äänestetään ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa 21 tammikuuta ja ekovalikunnan äänestys on helmikuussa ja täysistunto maaliskuu. Kiitos. Odotamme hiukkasen nyt komissiota ja aloitetaan sitten taas uudestaan. Five o'clock. We... Kello viisi. Voimme aloittaa. On esitetty kysymys komissiolle parlamentin jäseniltä. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosessio aloitetaan keskustelu kanssa. Kiitän sitä paikallaolosta. Nykyisen säännöksen toimeenpano. Sepp Jans on esittänyt siitä kysymyksen. Komissio saa puheenvuoron heti vastataan. Kiitos, että olette paikalla edustaja komissiosta Marian Deling. Ensimmäinen vastaus. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikille. Ensimmäisen kysymyksen osalta vastauksemme olisi seuraava. Komissio ei ole nähnyt UK hallituksen lopullista ilmanlaatusuunnitelmaa, joka on määrä laadi, laatia ilmanlaatudirektiivin velvoituksesta Olemme kuitenkin nähneet päivityksen yleisistä pyrkimyksistä, joita tällä alalla on. UK-viranomaisilla sen olemme siis saaneet. Lopulliset suunnitelmat, kuten varmaan tiedätte, on määrä saattaa loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Ja kun odotamme lopullista versiota UK hallituksen ilmanlaatusuunnitelmasta ja ilman, että olemme sitä arvioineet, emme voi kuitenkaan vahvistaa, että olemme vakuuttuneita tässä vaiheessa, että suunnitelma varmistaa säännön noudattamisen Ymmärrämme, että 38 aluetta se kattaa, joilla typpidioksiditasot ylitetään. Komissio odottaa sen vuoksi kattavia kunnianhimoista toimenpidepakettia sitten, kun näistä suunnitelmista on informoitu. Ymmärrämme myös, että suunnitelman luonnos pyrkii Lontoota lukunottamatta 20 vyöhykkeellä noudattamaan sääntöä. Sille on määräaika 2025. Kansallistoimet ovat lähestymistavan äh, kulmakivi. Siellä näyttää olevan uusi perusta ilmanlaadu puhtaan ilman vyöhykkeelle. Myöskin niin, että otetaan käyttöön hyvin vähäpäästöisiä ajoneuvoja odotettu vaikutus näistä toimista keskittymiin epäpuhtauksille ilmassa eivät näytä olevan kvantifioitu, vaikka komissio kehit, määrittelee kantansa lopullisesta ilmanlaatusuunnitelmasta, joka siis pitää lähettää tämän vuoden loppuun mennessä, niin tällä hetkellä ei voida olla vakuuttuneita, että siis Vaikutuksia on tulossa 2025, mikä on 15 vuotta sen jälkeen, kun ilmailudirektiivi on tullut voimaan. Onko tämä sitten sen mukaista, että puitedirektiivin mukainen siirtymäaika pidetään niin kuin mahdollista? Thank you very much. Kiitos ja nyt varmaan edustaja Körte, haluatteko reagoida? Äh, ich glaube, dass schon viele Dinge Pahoittelen kollegan puolesta, joka ei tänään valitettavasti päässyt paikalle. Ja päivitys on esitetty, niin kuin komission edustaja totesi, ja vuoden äh, loppuun mennessä toivottavasti jotain saadaan valmista aikaan. 23 artiklastahan ei muuten pidettäisi kiinni, ja pahimmassa tapauksessa tämä saattaisi johtaa jopa sopimusrikkomustilanteeseen. Mutta tältä pohjalta tämä kysymys varmasti sitten pitkälti on tullut hoidetuksi. Thank you very much. Kiitos. Nyt voidaan mennä herra Pedicinin kysymykseen. Voisiko komissio vastata herra Gzybin kysymykseen? Rikkomusmenettelyistä ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä neljäs kysymys. Rikkomusmenettelyt ja typpioksidit dieselmoottoreista. Kiitoksia. Kiitoksia. Ensin muistuttaa hyvä puheenjohtaja, että jäsenvaltioilla on velvoite saavuttaa ja arvot ilmanlaatupuitedirektiivin mukaisesti. Ja tässä on velvoite tuloksista, ei välineistä, miten nämä raja-arvot saavutetaan. Mitä tulee päästölähdedirektiiviin ja täytäntöönpanoon, niin jäsenvaltiolla on käytettävissään useita eri keinoja, joilla ne voivat ilman laatu lainsäädännön tavoitteet saavuttaa, on taloudellisia välineitä ja tämä voidaan hoitaa myös muiden sektorien päästöjä vähentämällä. Tämän vuoksi ilman saastumisenhan liittää paljon esimerkiksi terveyskysymyksiä ja komissio jatkaa ponnistelujaan, jotta varmistetaan ilman laatu lainsäädännön täysi täytäntöönpano. Ilmanlaatu, puitedirektiivin ja, ja nämä raja-arvojen uudella tarkastelu vuoden 2010 jälkeen on todellakin nyt tarpeen, eritoten kun mietitään kaupunkiliikenteen kasvamista, Tässä on surpa nousua kuin mitä Euroviisistandardeilla standardeilla odotettiin. 2030 vuoteen mennessä tämähän on tämä aikajakso, jota tässä komission ehdotuksessa tarkastellaan, kun mietitään direktiivin uudelleen tarkastelua, niin asianmukainen täytäntöönpano ja valvonta todellisten päästötestien osalta. Tämän pitäisi varmistaa se, että todelliset päästöt ovat lähempänä alkuperäisen analyysin, analyysissä tehtyjä olettamuksia. Kiitos. Mr. Gzib. Herra Gzib. Puheenjohtaja, kysymykseni erityisesti koski sitä, kun on laskelmia päästöistä tai epäpuhtauksien määrä, niin niitä on tehty myös määriteltyihin normien perustautuen siis myös liikenteessä, liikennealalla, siis koskien ajoneuvoja, joissa on dieselmoottori. Se, mitä nyt viime aikoina on tapahtunut tämän asian ympärillä osoittaa, että nämä päästöt, jotka näissä mittauksissa tullut esille, niin ovat sitten moninkertaiset liikenteessä oikeasti reaalielämässä typpioksidin osalta. Eli täytyy nyt sitten olettaa, että äh, tämä äh, kasautuneet kumulatiiviset päästöt tämän tyyppisistä moottoreista ja ajoneuvoista ovat siis moninkertaiset kuin mitä on sitten nämä päästöt äh, näissä mittauksissa. Ja otin erityisesti esille tämän, että kaupunkialueella päästötasot, jotka ovat siis suuri osuus kaupunkialueella kokonaispäästöistä, niin ovat todellisuudessa paljon suuremmat kuin ne, mitkä oli laskettu eri jäsenvaltioissa. Ja nyt kysymys, että e-, eikö jäsenvaltiot ole tästä syystä tietynlaisessa vastuussa rajoittaa vielä enemmän päästöjä tai että täytyisi täyttää tässä vastuunsa siitä, että näitä päästöjä on ollut reaalisesti enemmän kuin miten ne alun perin laskettiin olevan. Tässä siis yksinkertaisesti sanoisin, on tällainen alustava harkinta sitä kohtaan, että tietty moottoriryhmä ajoneuvoissa dieselmoottorit, että niissä on paljon suuremmat todelliset päästöt kuin mitä niiden teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettu. Tämä on siis se mielenkiintoinen asia tästä näkökulmasta. Ei pelkästään se, mitä jäsenvaltiot ovat kansallisina ohjelminaan valmistelleet päästörajoituksiksi tai ilman epäpuhtauksien ilman epäpuhtauspäästöjen rajoittamisen osalta. No, Kiitos, tiedä. En tiedä, onko muita jäseniä, herra Eckhout. Uh, Kysymys tähän liittyen. Eli tässä mainittiin RDE ja asiasta käydään laajaa keskustelua ja parlamentti tarkastelee eh, tehtyä päätöstä. Voisitteko todeta, mitkä ovat nämä korkeat konformitetekijät jotka ovat esillä varsinkin neusa 2.1 ja sitten 1,5 myöhemmässä vaiheessa. Eli auten osalta näitä standardipäästöjä muutettaisiin. Ja kysyisin teiltä, mitä seuraa ylityksistä esimerkiksi typioksidipäästöjen osalta 2020 ja 2030 vuoteen mennessä, koska ilmanlaatuunhan tämä vaikuttaa suuresti. Ja olisi eh, ollut kiva kuulla pääosasto Enviin näkemykset myöskin, kun näistä kysymyksistä on keskusteltu. Ja teidän analyysimme ADE-päätöksen vaikutuksista nämä konformitekijät ilmanlaadun osalta nimenomaan. Thank you very much. I don't know if there are other questions. Onko vielä kysymyksiä? No sitten komissio, olkaapa hyvä, voitte vastata. Komissiohan useissa lausunnoissa on tehnyt varsin selväksi sen, miksi olisimme halunneet hieman kunnianhimoisempia tavoitteita. Uskomme nimittäin, että tämä on tarvittavaa ja sillä on merkitystä, jos halutaan päästöjä rajoittaa, niin kuin varmasti olette huomanneetkin kun esimerkiksi verrataan tätä siihen, mikä on nykytilanne yli puolella. Ja tällä todellakin voitaisiin huomattavasti vaikuttaa ilman laatuun ja päästömääriin. Minulla ei ole nyt tässä suoria tilastotietoja yhteyksestä ilmanlaatuun, mutta tällöin olisimme kuitenkin lähempänä kuin aikaisemmin sitä mahdollisuutta, että jäsenmaat voisivat todella nämä raja-arvot saavuttaa 2020 vuoteen mennessä. Ja olisi tarpeellista todellakin eh, päästä tähän, ja lopputulokset eivät niinkään keinot ovat tässä olennainen asia. Eli tulevat päästöt jollain tavalla muilla keinoin tulevat kompensoiduiksi ja nämä mainitsin, kun puhuin esimerkiksi näistä Open Access Schemes-menettelyistä paikallisella tasolla ja mahdolliset muut taloudelliset välineet tai mitkä tahansa toimet, joihin jäsenmaat menevät tarvittaessa. Ja sitten tavoite vuosi 2030 on vähän pienemmässä roolissa siihen mennessä – tilanne on hieman toinen, koska ne päästötavoitevähennyksinen tiedä, kun ajatellaan koko autokannan siihen astista muuttumista. Niin sillä on oma vaikutuksensa. Thank you very much. And now we... Kiitos. Ja voimme sitten jatkaa. Toisen ryhmän ensimmäinen kysymys. Rikkomusmenettelyt yleisesti kysymyksen hän esitti eh, Catherine Böörä. Ja annankin puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä, voitte vastata. Thank you, Chair. We agree. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä siitä, että tässä täytyy läheltä seurata ilmanlaatudirektiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden toimesta. Ja tässä mielessä välineiden, niiden välineiden joukossa, joita meillä käytössämme on, on myös tämä rikkomismenettely. Ensimmäinen tapausten ryhmä, johon on puututtu jo vuodesta 2008 lähtien, tarkastelimme PM10 raja-arvon rikkomista. Tämä on ollut voimassa jo vuodesta 2005, eli edellisen direktiivin lopussa tämä oli jo täytäntöön pantavissa oleva asia. Tässä ryhdyttiin hyvin vakaviin toimiin ja kun arvioitiin 17 jäsenvaltiota. Ja kun ikään kuin mietimme sitä, millä tavalla näitä rikkomustapauksia pitäisi käsitellä, niin huomasimme, että rikkomismenettelyissä Itävalta oli ajoissa tässä, joten se ei joutunut tuomioistuimeen, mutta neljä jäsenvaltiota haastettiin tuomioistuimeen, koska se, ne eivät täyttäneet PM10 raja-arvoja. Mutta tuossa vaiheessa tilanne oli se, että päätöksessä vaan vahvistettiin menneet rikkomukset ja oli vaikea puuttua rakenteellisiin seikkoihin, joilla voitaisiin, niin että päätöstä voitaisiin käyttää siihen, että jäsenvaltiot myös tulevaisuudessa panisivat täytäntöön velvoitteensa. Ja näin ollen komissio arvioi uudelleen strategiaansa ja se otti rikkomusmenettelyyn sen, että ei pelkästään puhuttu raja-arvojen ylittämisestä, vaan eri toimien puutteellisuudesta. Aloitimme uuden rikkomismenettelyn ja siihen meni tietysti, siihen tarvittiin tietysti enemmän aikaa, koska tämä asia on hyvin monisyinen. Ja tässä tarvitaan myös merkittävästi aikaa eri toimiin, eikä pitäisi mitenkään aliorvada myöskään tarvittavaa miestyövoimaa tähän. Me teimme tämän arvion 17, 17 jäsenvaltiosta tässä SATin kaikenlaisia suunnitelmia, joita, joilla todistettiin sitä, että rikkomuksia ei ole ollut. Komissio on jo haastanut Bulgarian oikeuteen. Siellä tilanne on kaikista vakavin kaikista EU-jäsenvaltioista. Menneiden kokemusten valossa meidän mielestämme on välttämätöntä nyt saada EU-tuomioistuin vahvistamaan tämä komission ottama uusi lähestymistapa. Eli jos näin käy, niin päätös on myös tulevaisuuden kannalta vahva ja tämä mahdollistaa sen, että voimme jatkaa muiden jäsenvaltioiden kanssa samalla linjalla, jos jäsenvaltiot täytyy haastaa EU-tuomioistuimen. Mutta kuten arvo jäsenkin korosti tässä, e, komission toiminta ei rajoittunut pelkästään PM10 liikennearvi raja-arvoihin, vaan samalla kattavalla tavalla käsiteltiin myös täytäntöönpanoa. Ja kun otetaan huomioon se vakavuus, joka tässä oli yhdistyneen kuningaskunnan osalta, niin tähän tartuttiin ensimmäisenä, mutta myös muiden jäsenvaltioiden osalta asioita vietiin eteenpäin. Nyt on ryhdytty tutkimaan uusia tapauksia jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat loukanneet tätä 10 pm rajaa. Tässä on myös mukana 17 jäsenvaltiota. Kaksi tapausta on kuitenkin jo suljettu, koska niiden lainsäädäntö on nyt oikeassa linjassa. Ja tämän vuoden osalta, kuuden osalta on siirretty rikkomusmenettelyyn. Virallinen kirja on lähetetty ja vastauksia tällä hetkellä arvioidaan. Kiitos. Miss Bartel. Thank you and um, thank you. Rova Berdel, kiitos ja kiitos vastauksesta. Tässä parlamentissa ei ole varmaa jäsentä, joka ei olisi joskus saanut kysymystä äänestäjältä. Kys On kysytty, että mitä ihmettä teette koko ajan, kun saadatte lakeja eikä mitään niistä toteuteta. Meille se on suuri turhautumisen aihe. Se, että lainsäädäntö, siis vuodelta 2008, niin vanha, niin sen osalta edelleen puhutaan toimeenpanosta. Mennään tuomioistuimeen, sinne tänne ja sitten on tulossa rikkomusmenettely. Ja tämä on vain liian hidasta. Siis eh, jossakin tavallisessa kaupassa, niin jos siellä anastaa, niin viedään poliisiasemalle. Mutta tässä, jos ei noudata sääntöjä, nähdään, että muutkaan eivät noudata sääntöjä, kestää vuoden, niin kuin kirje tulee, ja sitten muutama vuosi vielä jotain muuta, ja Minua kyllä kiinnostaisi kuulla. Tai kuulin sen, mitä sanoitte henkilökunta-asiasta, ne ovat vaikeita. Mutta jos komissio nyt on ikään kuin poliisi, kun lainsäädäntöä menee, niin pitäisi olla välineet siitä, että on homma hoitaa, milloin että luotetaan siihen, että jäsenvaltiot tiedot antavat. Se, että ohjataan jäsenvaltioita noudattamista kohti ei itse asiassa ole miten oikeusjärjestys toimii. Täytyy olla tiukempia ja nopeammin toimia. Täytyy varmistaa, että ne, jotka rikkovat sääntöjä, tässähän puhutaan ilmanlaadusta. Siis kyse on hengistä ja elämistä. Ei ole vaihtoehtoja, paitsi hengittää ilmaa siellä, missä elää. Ja tämä hyvin hidas koneisto, niin meille se on suuri turhautumisen aiheuttaja. Onko mitään tapaa, jota voisitte ajatella, miten komissio pystyisi tässä olemaan nopeammin toimiva? Tiedämme, ne on tulossa, kaikki trilogit käydään läpi, että saadaan varmasti tämä kuntoon. Kaikki ovat sitoutuneet loppusopimukseen. Ja sitten se jälleen leijuu ilmassa kymmenen vuotta. Ja sitten lähdetään noudattamismenettelyihin. Se on valtavan turhauttava meille kaikille varmaankin. Kuten sanoin, niin jäseninä mehän säännöllisesti tapaamme äänestäjiämme. Ja se tulee kertakäri jälkeen esiin. Miksi ette toimeenpane lainsäädäntöä, joka on jo säädetty? Kiitos. Kiitos. Thank you. Yes, I think, you know. Varmasti jokainen ymmärtää nämä turhaumat, mutta kyseessä kuitenkin on prosessi, joka tulee hoitaa kunnolla sisällöllisesti. 17 jäsenmaasta tässä on kyse ja sadoista alueista, joissa yrityksen ollut, ja sadoista suunnitelmista, joita tulee arvioida ja asiat on hoidettava siten, että meille tarjotuu, tai tarjotuu mahdollisuus tuomioistuimessa. Eli tältä pohjalta on toimittava, jotta tämä prosessi saadaan läpiviedyksi. Ja kaikki tarvittava panos Eh, on ottava käyttöön, jotta toivottavasti voidaan voittaa tämä juttu. Tietysti tässä teknistä työtä ja oikeudellista työtä todellakin tarvitaan paljon eh, tämän asian käsittelyä varten. Ja tämän syyn takia nämä menettelyt vievät oman aikansa. Ja kuten tiedätte, nämä ovat myöskin tai on olemassa sellaisiakin menettelyjä, e, joita me emme voi muuttaa. Siellä meidän käsissämme, niihin on päädytty ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi ja niiden kautta on mentävä. Mutta varsin hyvin kyllä ymmärrän, että e, tämä saattaa joissain aiheuttaa hieman turhauttumia. Mutta ei pysähdytä tässä kuitenkaan pelkästään rikkomusmenettelyihin ja poliittisessa päätöksenteossa on erityistä huomiota nyt kiinnitetty seuraavaan seikkaan. Jos huomataan, että jäsenmaa on vaarassa ylittää tai on jo ylittänyt raja-arvot, niin tällöin yleensä ollaan tähän maahan läheisessä yhteydessä, keskustelemme kyseisen maan kanssa tai alueellisen tai kaupunkiedustajan kanssa siitä, miten tilannetta voitaisiin korjata. Eli rinnakkaismenettelyjä on olemassa, joiden myötä pyritään hoitamaan asiat siten, että nämä ylitykset saadaan loppumaan tietyn aikaan mennessä ja tällöin myöskin rikkomusmenettely sitten voidaan päättää. Ja tästä olisi se hyöty, Tärkeimpänä hyötynä se tietysti, että ylityksistä päästään eroon, niitä ei enää ole, ja ihmiset voivat luottaa siihen, että voivat hengittää puhdasta ilmaa, ja toisaalta sitten tämä varsin äh, hankala eh, menettely, joka johtaa tuomioistuin käsittelyyn, eh, voidaan keskeyttää. Eli näin on pyritty toimimaan jo usean vuoden ajan. Ja jotkut jäsenmaat ovat noudattaneet eh, sääntöjä ja uskomme, että tällä tavalla asioissa varmasti voidaan edetä myös muiden jäsenmaiden kanssa, mitä rikkomusmenettelyyn tulee. Eli näin menettelyjä ja prosessia nopeutettaisiin tämän rinnakkaismenettelyn myötä. Thank you very much. Kiitos. Sitten kysymys numero viisi. altistuminen hiukkasille ja otsonille, esittäjä Fredrik Federley, mutta Rova Bjarder on myös tästä vastuussa nyt täällä tänään. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee teidän kymppiin Kuten aikaisemmin sanoin, tässä on useita jäsenvaltioita, aika montakin todellakin, jotka ylittävät tämän raja-arvon, mutta on kuitenkin nähty laskua myös. Ja olemme nähneet, että vaikutuksella altit alueet ovat tässä vähentyneet. Toinen seikka, jonka toisen esille on se, että jäsenvaltioiden enemmistön osalta ongelma liittyy päivittäiseen raja-arvoon, kun taas tämä toinen raja-arvo kyllä täytetään, eli tärkeää on se, että tässä ei kahdesta ylittämisestä puhuta, vaan on nyt rajoitettu tämä yhteen. Tämä ei tietysti ole tyydyttävä tilanne, mutta kuitenkin se tarkoittaa sitä, että vuosittaiset raja-arvot ainakin ovat sellaisia, että ne täytetään, jos päivittäisiä ei täytetään. Onko ongelma nyt äärimmäisen vakava? No, jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä. Toiset sanovat, että jos kansallisella ja paikallisella tasolla lähde, otetaan käyttöön asianmukaiset välineet niin, ja toimet, niin silloin raja-arvot saadaan kuntoon. Ja arvioimme, että 2020 vuoteen mennessä viimeistään suurimmassa jäsenvaltiolta pitäisi päästä raja-arvoihin. Näin ollen komissio, ja minä sanoin jo tämän aikaisemminkin, komissio on jälleen haastanut jäsenvaltiota PM10 osalta Bulgaria oli ensimmäinen, joka haastettiin oikeuteen, ja siellä erityisesti, erityisen korkeat ovat nämä arvot. Mutta komissio myös muissa 15 jäsenvaltiossa tarkastelee tilannetta hyvin tiukasti. Ja mm, tässä on neljä maata, jotka ovat saaneet jo lisäilmoituskirjeen tai virallisen varoituksen. Ja nämä jäsenvaltiot yrittävät löytää niitä keinoja, joilla me voisimme sitten pakutua siitä, että näillä mailla ei enää ole rajarvojen ylitystä. Sitten otsoni kysymys tässä ympäristö vaatimuksilla lainsäädännöstä on täytäntöpanon osalta alempi juridinen asema PM10 osalta. Tämä on ehdoton velvoite, se täytyy saavuttaa, mutta Otsonin osalta tällä hetkellä meillä on tavoitearvo ja se pitäisi saavuttaa, jos se vain on mahdollista. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että jäsenvaltioilla on enemmän joustoa käytössään, ottaen huomioon tietysti otsoni kerroksen rajat ylittävä luonnekin. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että uuden NEC-direktiivin jouheva hyväksyminen on erittäin tärkeää, koska otsoni tavoitteiden saavuttaminen voidaan toteuttaa myös niissä jäsenvaltio- muissa jäsenvaltioissa kuin niissä, joissa Otsonin kerroksen vaikuttavat päästöt tehdään. Näin ollen meidän täytyy olla johdonmukainen konsepti käsissämme. Niin, että jäsenvaltiot voivat olla varmoja siitä, että ne voivat todellakin saavuttaa omat päästörajoitustavoitteensa ja näin ollen myös ilman laatu raja-arvonsa, koska niiden ei tarvitse olla huolissaan ilmansaasteiden rajat ylittävästä osiosta. Kiitos. Thank you very much. Madame Berger. Kiitoksia, Rova Berger. Niin, vähän samanlainen kuin edellinen kysymys. Miten tehokkaasti voidaan tehdä työtä nopeasti näiden maiden kanssa ja tietysti tässä lainsäädännössä, jossa se on paljon alueellistuneempi. Yksi asiasta tietysti, joka on opittu nekistä on siitä lainsäädännöstä on se, että kaikki talouden sektorit täytyy olla mukana sitoutuneena. Ei pelkästään hallitus, pelkästään alueet, vaan täytyy saada kaikki sektorit tekemään mukaan yhteistyötä. Tämä toisten ihmisten ilmajuttu Ehkä sitä myöten on helppi pureutua siihen ja korjata tilannetta. 20 jäsenvaltiota eivät noudata. Siis eh, kahdeksan vaan noudattaa. Mitä ne sitten sanovat, jos kaikki muutkaan eivät noudata? Ja keskitytään vain yhteen, joka on tosi huono. Lähettää sen viestin, että ensinnäkin miten tärkeää tämä on komissiolle ja toiseksi miten ihmeessä voimme nopeasti toimeenpanna hyväksytyn lainsäädännön. Kuulen kyllä mitä sanoitte, mutta tässäkin olen turhautunut. Liian monet pääsevät koiraveräjästä, liiasta, saastumisesta, eikä näytä olevan välineitä työkalupakissa, että voidaan tai oikeasti nopeasti toimia, jotta voidaan suojella ihmisten terveyttä. Jos kyse olisi myrkyllisestä hanavedestä, niin silloin varmaan toimittisi nopeammin, mutta kun sitä ei voi nähdä, se leijuu ilmassa, niin se on yksi niistä asioista. Niin, kiitos vastauksesta ja ymmärrän, että tämä meillä on helpoin asia hoitaa, mutta kun ajatellaan kaikkia asioita, joita EU-ssa täällä tehdään, niin noudattamatta jättäminen on sellainen, josta yleisö kyllä huolestuu tuolla ulkopuolella ja huomaa sen. Thank you. Just... Kiitoksia. Sanoisin tähän vain, että meillä on siis 16 näitä, ei 20 jäsenvaltiota, siinä on jo iso ero. Ja me emme puhu myöskään koko jäsenvaltiosta, tästä täytyy tämä tehdä selväksi. Usein puhutaan vain tällaisista hotspoteista. Öö, me emme puhu koko jäsenvaltioiden alusta, vaan, alueesta, vaan tietystä hyvin ruuhkaisista alueista, joissa saastotasot ovat kovat. Ja kyllä me olemme puuttuneet tähän rikkomusmenettelyn kautta, koska meidän mielestämme on parasta kuitenkin aloittaa sieltä, missä ongelma on kaikista suurin, missä raja-arvojen ylitykset ovat laajemmat ja missä altistunut väestö on kaikista, väestö on määrältä kaikista suurin, mutta haluaisin kuitenkin toistaa tässä, että me jokaista jäsenvaltiotapausta seuraamme silloin, kun raja-arvoja ylitetään, mutta prioritoi, priorisoinnissa meillä on tietyt kriteerit, ja haluamme tarttua pahimpiin ongelmiin ensin ja sen jälkeen hoitaa muut, mutta emme me jätä huomiota näitä päästöjen päästöarvojen ylityksiä. Me tarkastelemme tätä hyvin kattavalla tavalla. Kiitos. Sitten kuudes kysymys. Terveysongelmat Litoral de Mizia Flegreo e Aversano alueella ja Pier Nicola Pedicini on esittänyt Olkaa hyvä. Kiitos. Tähän liittyy monta komponenttia. Lähden liikkeelle ilmanlaatuaspektista. Tässä nyt tulee vähän toistoa ehkä näissä kommenteissa, mutta haluan esittää asiat mahdollisimman selvästi. Jäsenmaiden esittämät vuotuiset esittämät tiedot, ne arvioidaan komissiossa esimerkiksi vuoden 2014 tiedot esitettiin sitten eh, tämän vuoden puolella. Tältä pohjalta sitten katsotaan, miten täytäntöönpano on hoidettu nykyisellään eh, ilmanlaatuasiassa. Rikosmenettely Itälä vastaan on käynnissä. PM10 on tässä eh, nimenomaan esillä ja tämä liittyy myöskin tähän alueeseen, joka tässä mainitaan. Italian ei ole kovin hyvä, mutta luen tämä nyt kuitenkin Napolin ja Kasertan alueen ilmanlaatuparannusalueet. Ja tämän alueen puitteisiin kuuluu suurin piirtein myöskin tämä alue, joka tässä kysymyksessä mainitaan. Veden osalta sitten muistutamme Eh, jäsenmaata siitä, että sen tulee tutkia eh, vastaavatko menettelyt eh, puitedirektiivin vaatimuksia ja katsomme, miten jäsenmaat täytäntöönpanevat näitä säännöksiä. Ja se on suositellut Italiaa ottamaan mukaan erilaisia erityistoimia nimenomaan, mitä tulee kemiallisen saastumisen ja erilaisia hallintosuunnitelmia. Sen tulisi myöskin esittää ja jäsenmaiden sitten vuoden 2015 eli tämän vuoden loppuun mennessä tulisi nämä saattaa valmiiksi ja esittää sitten komissiolle ensi vuoden maaliskuuhun mennessä arviointia varten. Ja jätteet. Komissio muistuttaa sitä, että tuomioistuin ja nykyisellään on tuominut Italian siitä, että se ei ole pitänyt kiinni vuoden 2006 direktiivistä, jätedirektiivistä kampanjan alueen osalta. Ja ongelmana on se, että kun on verkostoa jätesijoittujen osalta ei ole, ja toisaalta tämä koskee myöskin kaatopaikkoja. Uusi laki esittää, että viranomaisten tulee, mitä teollisiin päästöihin tulee, käyttää olemassa olevat välineet, ja jos ympäristö- eh, tai vesi- tai ilmansaasteesta on kyse, riippumatta mistä on kyse. Ja kansallinen viranomainen voi myöskin esittää li- lisää lupaehtoja, jotta voidaan hyödyntää parhaita mahdollisia eh, tekniikoita. Ja jos sitten kestävä pohjainen rikkomus on kyseessä, niin silloin voidaan vaatia, että operaattori ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta todellakin tilanne muuttuu. Meillä ei ole erityisiä tietoja ähm, näihin äh, teollisten laitosten päästyihin äh, juuri tällä mainitulla kampanjan alueella – mutta mitä tulee muihin mainottuihin mm, paikkoihin, jotka tutkimuksessa on huomioitu, voidaan todeta, että rikosmenettely Italia vastaan on käynnistynyt, mitä tulee teollispäästödirektiivin rikkomisen ja Teranton alueella juuri sijaitsee tällainen yhtiö. Ja toisenkin rikkomusmenettelyyn ollaan menossa, eli komissio on kyllä jo ryhtynyt toimiin, jotta nämä kysymykset todellakin huomioitaisiin silloin, kun katsomme, että EU-ympäristölainsäädäntöä on rikottu. Kiitos. Thank you very much. Pier Nicola Pedicini. Kiitos, että Pier Nicola Pedicini. Direttore. Kiitos. Kiitos vastauksesta komissiolle muistaneette tapahtuman, jossa keskusteltiin pitkään näistä kysymyksistä. Omilla korvillanne saitte kuulla sen tuskan ja kärsimyksen, joka eh, kansalaisilla on. Mutta tämä asia, josta puhuitte, se ei liity tämän alueen menettelyyn. Ja tässä tarvittaisiin tiukempaa eh, menettelyä, mitä tulee rikkomusmenettelyyn. On mentävä pidemmälle, sillä se on tässä yhteydessä jo huomioitu. Sen sijaan tämä tilanne on sellainen, että se tarvitsee ihan todellista asioihin puuttumista, eh, sellaista, että eh, Eurooppa-komissio reagoivat suoraan, ettei tässä paikallisia hallintotasoja huomioida, sillä tämä eh, on alueena varsin korruptoitunut ja on erittäin tärkeää, eh, että tilanteeseen puututaan, eikä eh, Eurooppa enää mahdollista eh, uusien resurssien välyttämistä tälle alueelle. Eli pelkkä rikkomismenettely ei tässä yhteydessä riitä ja siksi eh, pyysinkin, että valiokuntamme nostaisi tämän asian esiin. En tiedä onnistumako, mutta jossain vaiheessa olisi hyvä, jos pääsisimme omin silmin paikan päälle näkemään, mikä tilanne on. Eh, hyvä johtaja, tätä kysymystä ei ja ratkaista tämän vuoden puolella, ei ensi vuoden maaliskuuhun mennessä. Jos kaikki näkisitte sen, mitä minä omin silmin olen nähnyt, niin todellakin toteaisitte, että kyse on katastrofista, eikä eikä tässä todellakaan riitä pelkkä rikkomusmenettely. Thank you very much, and uh, I don't know if the commission... Kiitos, en tiedä haluaako komissio reagoida. Ei. Okei. Okay. Sitten voidaan mennä seuraavaan kohtaan. Nykyisten sääntöjen uudelleenarviointi. Rova Berder, kysymys 7 varten Komissio saa heti puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tähän mennessä on varmasti tullut selväksi, että ilman laatu direktiivi on politiikan asemassa, jos haluamme varmistaa tulevaisuudessa sen, että päästöarvot ovat alle who ohje ohjeiden. Ja haluamme tehdä tämän kattavasti kaikkialle. 2013 vuonna komissio tarkasteli EUn ilmanlaatupolitiikkaa ja tämä uudelleen tarkastelu toi esille sen, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen ilmanlaatudirektiiviä tarkastella uudelleen tai puuttua siihen. Haluaisin muistuttaa teille siihen, että EUn raja-arvot ovat jo WHOn ohjenuorien mukaisia useiden sastavia nainen osalta ja tässä on suurta lähentymistä on raja-arvojen ja WHOn ö, ohjeistuksen välillä. Eritoten mitä tulee TM10 ja 5. TM10 osalta sanoisin, että 16 jäsenvaltiota vielä ovat ilmoittaneet ö, ylityksistä jopa vähemmän tiukkojen EUn raja-arvojen osalta, joten ennen kuin kaikki pääsemme WHOn raja-arvoihin, meidän täytyy varmistaa se, että me saavutamme ja panemme täytäntöön omat rajat arvomme. PM 2.5 osalta haluaisin muistuttaa, että EUn raja-arvot pätevät vasta tämän vuoden, ovat päteneet vasta tämän vuoden tammikuusta lähtien, joten tarvitsemme enemmän dataa siitä, missä ollaan nyt täytäntöönpanon ja sääntöjen noudattamisen osalta. Euroopan puhdas, eh, komission puhdasilmaohjelma, jonka esitimme vuonna 2013, keskittyy siihen, että saavutetaan olemassa olevien ilmanlaatustandardien noudattaminen 2020 vuoteen mennessä viimeistään, ja kun käytetään uudelleen tarkasteltua NEC-direktiiviä Siinä halutaan päästä siis näihin tavoitepäästörajoihin, puhuimmekin tästä jo aikaisemmin. Ja tällaisissa päästöjen leikkauksissa tämä johtaa siihen, että halutaan leikkaa, tai tämä johtaa siihen, että leikataan näitä keskittymiä kautta Euroopan unionin. Me edelleen kyllä tarkastelemme olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Nyt on, nyt on paljon uutta tieteellistä tietoa ilman saasteiden terveysvaatimuksista, eritoten MO2 ja PM2,5 ja WHOkin nyt tätä uudelleen arvioi ja tarkastelee. Me tulemme käyttämään näitä raportteja, kun ne ovat saatavilla muutaman vuoden kuluttua. Ja kuten aikaisemmin totesinkin, tällä hetkellä meidän täytyy varmistaa ensinnäkin se, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat nykyisiä standardeja ennen kuin voimme ryhtyä uusiin askeleihin, kun haluamme saavuttaa WHOn ohjearvot. Tämä on meidän pitkän aikavälin sitoumuksemme, haluaisin korostaa tätä. Ja tämä on myös meidän seitsemännen tutkimuksen puiteohjelmamme mukainen tavoite. Kiitos. I don't know Yes, we are dividing the work a bit. <laughs> niin, en tiedä. Varmaan jaetaan tässä työtä vähän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vastauksesta kysymykseen komission puolesta. Täytyy myöntää, että ymmärrän komission vaikeuden tietäen, että tieteellisistä syistä tiukemmat standardit ovat tarpeen. Toisaalta, kun kohdataan todellisuuskentällä ja jäsenvaltiot yksinkertaisesti eivät noudata nykyisiä sääntöjä, puhumattakaan tulevista tiukemmista. Tavallaan on vähän outoa, että ikään kuin palkitsemme jäsenvaltioita siitä, että ne eivät noudata nykyisiä standardeja, koska se rajoittaa omaa kykyämme asettaa niille korkeampia WHO-suuntaviivojen tasoja. Kysymykseni komissiolle. Lainsäädäntö on yksi asia ja voin kuvitella, että poliittisesti puhuen ei ole kovin toteutettavaa ehdottaa tiukempia juuri nyt. Mutta kun kommunikoidaan jäsenvaltioiden kanssa, niin voisin kuvitella, että komissio koko ajan viittaa WHO- suuntaviivoihin jotta jäsenvaltiot saavat tietää, että niiden ei pitäisi pelkästään noudattaa nykyisiä EU-sääntöjä, vaan että ihan maailmassa pitäisi yrittää noudattaa jopa vielä tiukempia sääntöjä tai näitä ohje- suuntavivoja. Tätä varmaan komissio viestii koko ajan jäsenvaltioille jatkuvasti. Please. Olkaa hyvä when I said earlier. Kiitos ehdottomasti. Ja kun sanoin, että viestimme valtioiden kanssa aiemmin tuossa, niin lisäpohjaltakin, niin eh, ei pelkästään hyvin ahtaassa mielessä rikkomusmenettelyiden yhteydessä, vaan puhumme niiden kanssa, paikallisviranomaisten kanssa, kaupunkiviranomaisten kanssa. On tietysti selvää, että esitämme sen pointin, että tulevaisuudessa haluamme mennä pidemmälle kohti WHOn suuntaviivoja. Se on selkeä tavoite, joka meillä seitsemässä puhdeohjelmassa on, joka asetettiin, kun puhtaan ilman ohjelmaa esitimme nämä rajoitukset, uudistettu NEC-asetus tai direktiivi. Siis nämä rajoitukset tietyille epäpuhtauksille, jotka rajoittaisivat jopa 52 prosenttia terveysvaikutuksia. Sekin veisi meitä paljon lähemmäs tietystikin WHOn suuntaviivoja. Ja sitten kun nähdään, että tämä saataisiin liikkeelle ja kun nähtäisiin myöskin uudelleen laadinta WHOn työstä monien epäpuhtauksien osalta niiden omien suuntaviivojen suhteen, niin sitten voidaan sanoa, että kyllä, tutkimme kaikkea tätä näyttöä ja sitten teemme päätöksemme, että onko tälläkin tarve ja sitten kun on tarve, niin myöskin ikään kuin arvioida uudelleen nykyisiä ilmanlaaturajoja. Kun ilmanlaaturaporttia Euroopassa EALta tarkastellaan ympäristövirastolta, niin joka äskettäin julkaistiin, niin siellä on lukuja ja kielenkäyttöä, joka, josta tulee hyvin selville, että WHOn arvot ovat lopulta se, mitä haluamme saavuttaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten kysyn komissiolta, onko mahdollista vastata viimeiseen eh, kahteen kysymykseen, vaikka niiden esittäjä ei olekaan paikalla – koska hän on toisessa kokouksessa parlamentissa. Numero kolme. Tyyppidioksidirajojen rikkomukset. Ja sitten kasi dieselautojen tyyppidioksidirajat ja vähennykset, päästövähennykset. Kuullaanko komissiolta vastaukset? Kysymys kolme. Kun on tutkittu jäsenmaat, jotka raportoivat ylityksistä näiden typidioksidirajojen osalta, niin olemme rikosmenettelyihin menneet silloin, kun puhutaan kaikkein eh, pahimmista tapauksista. Tässä kaksi kriteeriä, eli kuinka paljon on ylitetty ja kuinka suuri on sitten altistuneen väestön osuus. Ja nykyisellään jäsenmaiden menettelyt ovat arvioinnin kohteena. Ja tulevan kauden osalta seuraava mahdollinen menettelyjen aalto, joka ehkä kohdistuu tarvittaessa muihin jäsenmaihin, nykyinen rikkomusmenettely saatetaan muuttaa riippuen siitä, kuinka vakavassa tilanteesta on kyse. Ja toisaalta, jos nähdään, että jäsenmaat onnistuvat saavuttamaan nämä oikeat tasot. So that was the Eli tässä vastaus kysymykseen kolme. Sitten kysymys seitsemän. Ei seitsemän, vaan kahdeksan. Hän on kaksi rajat ja vähennykset, mitä tulee dieselkäyttöisiin autoihin. Tätä on tarkasteltu jo aikaisemmin ja komissio on melko päättäväinen ollut näissä kysymyksissä, jotta oikeudellisen järjestelmän ja luotettavuus voidaan palauttaa ja kuluttajien luottamus ja toisaalta, jotta voidaan estää lisähaitan syntyminen ympäristölle ja kansalaisille ja jotta varmistetaan se, että testaus on vahva ja huomioi tekniset muutokset ja edistyksen, on katsottu, että vuodessa 2020 eteenpäin vuosittain katsotaan tätä mittausteknologiaa, jota käytetään näissä kysymyksissä Ja kun teknologia eh, muuttuu, niin tämä vähentää virhemarginaalia entisestään. Ja niin kuin eh, kysymyksessäkin esitetään, tässä kuitenkin puhutaan vain kolikon yhdestä puolesta. On erittäin tärkeää, että tyyppihyväksyntä markkinavalvontajärjestelmiä kehitetään ja todellakin testausmenettelyjen riippumattomuutta on vahvistettava. Ja komissio aikookin uudistaa tyyppihyväksyntälainsäädäntöä, jotta saadaan vahvempi puitteisto aikaan ja jotta voidaan varmistaa se, että työkalupakki on riittävä, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin silloin, jos säännöstä ei ole pidetty kiinni tai tuotteet ovat, eivät ole turvallisia. Ja on selvennettävä myöskin näitä turvamenettelyjä ja lisättävä tiedotusta nimenomaan täytäntöönpanoviranomaisten keskuudessa ja todetaan, että jäsenmaiden on toteutettava markkinavalvontaa ja eh, tulos eh, tarkistuksia siinä vaiheessa, kun ajoneuvot tulevat markkinoille. Ja on tärkeää, että komissio saa paremmat valtuudet puuttua asioihin ja ryhtyä eh, tai puuttua niihin välittömiin toimiin, joita jäsenmaat ovat tehneet. Ja Nämä ehdotukset tuletaan ottamaan mukaan tähän eh, tyyppihyväksyntäpuitteistoon, eh, joka lähiaikoina tullaan hyväksymään. Ja myöskin eh, tarkastelemme mahdollisia muita toimia ja niiden tärkeyttä. Esimerkiksi tarvitaanko tehokasta valvovaa järjestelmää tai riippumatonta sertifiointitahoa ja näitä vaihtoehtoja jo läpi käymme Tässä myöskin kustannus- ja toteutettavuusaspektit on huomioitava huolella. Kiitos. Thank you very much. I don't know if I have a Kiitos. Oliko jäseniltä muita kysymyksiä? Et näyttää, että ei ole. Okei. Okay. Nyt kiitämme komissiota. Ja voimme päättää valiokunnan kokouksen. Seuraava kokous on sitten 14. joulukuuta. 3. joulukuuta on ensinnäkin Agri- ja Itrivaliokuntioiden yhteiskokous ja sitten 14. joulukuuta Strasbourgissa meidän oma. Kiitos kovasti.